komission varapuheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Uskonnonvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus. Ensimmäinen puhuja on herra Kourkulas. Hän toimii tässä Madam Ashtonin sijaisena. Paljon kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Nämä asiat, joita parlamentin päätöslausuma luonnoksessa käsitellään, ovat erittäin tärkeitä ja laajalle ulottuvia. Haluaisin kommentoida Kathy äh, Ashtonin puolesta äh, liittyen johonkin elementteihin, jotka saattavat auttaa tämän päivässä keskustelussa. Euroopan unionin tarkoituksena on edistää ja puolustaa äh, ulkoisesti ja sisäisesti niitä periaatteita, joille se on rakennettu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokratia ja oikeusvaltioperiaate. Se, että 2012 kesäkuussa hyväksyttiin Euroopan strateginen, strategiset puitteet ihmisoikeuksista, Euroopan unioni muistutti, että maailmanlaajuisesti naiset ja miehet haluavat elää ihmisarvoista elämää turvallisesti, vapaasti, avoimissa demokraattisissa yhteiskunnissa – ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. EU aikoo toimia siten, että näitä arvoja voidaan universaalisesti toteuttaa. No, ensimmäinen tu, niistä tuloksista tästä strategiasta oli se, että hyväksyttiin Euroopan unionin suuntaviivat uskonnon vapaudelle, että niitä käytettäisiin ulkopolitiikassa. Nämä suuntaviivat ovat sellaisia, että niitä on käytetty siten, että voidaan auttaa kolmansia maita kahden ja monenvälisesti, varsinkin kun pyritään taistelemaan syrjintää vastaan, joka tapahtuu uskonnon pohjalta, ja että pystytään täytäntöön panemaan tärkeät päätöslausumat tällä alalla. Tämän lisäksi yhteisessä julkilausumassa, joka Äh, tapahtui syyskuussa 2012 korkea edustaja ja äh, islamisen yhteistyön edustajat ja Afrikan unionin ja Arabiliigan edustajat pyysivät rauhaa ja äh, suvaitsevaisuutta ja esittivät yhteisen uskonsa uskonnon vapauden puolesta. Myöskin tuomitsivat kaikki uskonnollisen vihan muodot. Uskontoa ei pitäisi käyttää ääritoimiin. Tässä myöskin tuomittiin voiman käyttö maailmanlaajuisesti. Pyydettiin, että kaikki poliittiset johtajat, joko uskonnolliset tai maalliset, toimisivat tässä yhdessä. Ainoa vastaus tähän on se, että pyritään yhteiseen kunnioitukseen. Ja tämä oli nyt siteeraus. Arvoisa puhemies, Cathy Ashton ja ulkosuhdehallinto yhdessä unionin erityisedustajan Labre Midiksen kanssa ovat edistäneet tätä kaikilla tasoilla, ovat tuomineet uskonnollisen diskriminaation, missä tahansa sitä tapahtuukin. Korkea edustaja itse on toiminut erittäin suuresti näiden asioiden puolesta. Esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallan tapauksessa, jossa vahvasti tuomittiin maaliskuun 27. tapahtumat, missä siviilejä tapettiin etnisen taustan takia. Ja myöskin kun ajatellaan tässä myöskin kun ajatellaan alaikäisiä, jotka ovat tässä haavoittuvassa asemassa. Hän myöskin tuki niitä ponnisteluja, joiden avulla viranomaiset pyrkivät edistämään vuoropuhelua ja välitystoimintaa. Euroopan unioni on ollut mukana kulttuurien ja uskonnon välisissä toimissa, joihin, jotka sisältyvät Unescon puitteisiin ja YK puitteisiin. Unescon yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoituksen myötä vuonna 2012 yhteistyötä vahvistettiin. Meillä on yhteiset tavoitteet. Pyrimme vahvistamaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia, säilyttämään rauhan ja myöskin edistämään kestävää kehitystä. Tästä syystä Euroopan unioni selkeästi edistää vahvi, vahvempaa monenvälistä yhteistyötä. EUn rahoitus Unescon hankkeisiin, esimerkiksi nuorten syyrialaispakolaisten kouluttamiseen Jordaniassa. Pyritään myöskin vahvistamaan kulttuuria kolmansissa maissa. Se, että pyritään suojelemaan kulttuuria Egyptissä, Jordaniassa ja Libyassa ja myöskin säilyttämään Syyrian kulttuuriperintö kuuluvat tähän yhteyteen. Koulutus ja kulttuuri ovat tärkeitä demokraattisen yhteiskunnan pilareita. Koulutus on edelleen vahva osa EUn kehityspuitteita. Koulutus edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista, inkluusiota, elinikäistä oppimista ja sitä, että opitaan elämään yhdessä. Nämä kaikki ovat äärimmäisen tärkeitä rauhan säilyttämiseksi ja että saada myöskin vastuullista kansalaisuutta ja kestävää kehitystä. Unescon aloitteet ovat myöskin tärkeitä. Kulttuuri on kehityksen voimavara ja kun, kulutaan, kun tuetaan kulttuuria, tuetaan myöskin kehitystä. New Yorkissa järjestetään kokous toukokuussa. Siellä jatketaan keskusteluja kulttuurin ja kehityksen tärkeästä linkistä. EU on myöskin vahva monimuotoisuuden, kulttuurin monimuotoisuuden puolesta puhuja. Kun 2005 hyväksyttiin Unescon yleissopimus, niin yksi EUn tärkeimmistä tavoitteista kolmansiin maihin liittyen on tukea kulttuurista kehittymistä ja edistää tämän yleissopimuksen sisältöä. Komission jäsen Vasilion ja myöskin Pekingin valtuuskuntamme kautta Kiinasta on tullut ensimmäinen pilotti tapaus kulttuurikysymyksissä ja yhteisymmärryksessä ulkosuhteidemme osalta. Ulkosuhdehallinnon pääsihteeri herra Pierre Dumont on nimettänyt hiljattain kulttuurikoordinaattorin, joka työskentelee yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja edistää myöskin yhteistyötä tällä alalla. Euroopan ulkohallintokoordinaattori toimii aktiivisesti ja on yhteydessä sidosryhmiin kansainvälisessä kulttuuri toimissa. Tämä Enemmän Eurooppaa-aloite, jota kansalaisyhteiskunta tukee, toimii myöskin aktiivisesti ja sillä pyritään saamaan eri toimijoita yhteen. Kansallisten kulttuuriinstituutioiden liitto on myöskin ollut eturintamassa. Parlamentin päätöslauselma aivan oikein painottaa kuolemanrangaistuksen vastaista taistelua. Meillä on vahvaa, vahvaa politiikkaa tähän liittyen. Me uskomme vahvasti, että mitkään kulttuurierot tai näkemykset voisivat kos- koskaan olla ristiriidassa elämän perusoikeuksien kanssa. Me olemme julkisesti tuomineet ja jatkamme näin kuolemanrangaistuksen käyttöä useissa yhteyksissä ja missä tahansa maassa. Me jatkamme sen painottamista joko vuoropuheluissamme kolmansien maiden kanssa tai julkisen, diplo, julk, julkisen diplomatian kautta, miten, miten äh, vanha tämä muoto on. EUn suuntaviivat kuolemanrangaistukset antavat meille ohjeet toimia milloin tahansa tai missä tahansa tätä harjoitetaan. YKn kontekstissa Euroopan unionilla on ollut merkittävä rooli, kun on hyväksytty yleiskokouksen päätöslauselmaa liittyen moratorioon näissä toimissa ja tule, tulevien yleiskokousten puitteissa. Paljon kiitoksia. Next speaker is Madame Janaku. Kiitoksia seuraavana Rova Janaku. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää herra Kurkulasia, joka edustaa tänään korkeaedustajaa. edustajaa ja joka esitti varsin tyhjentävän luettelon tavoitteista, jossa täällä on kysymys, mukaan lukien erilaiset poliittiset käsitykset, erilaiset poliittiset käsitykset ja uskonnolliset käsitykset ovat olleet välineitä vihan levittämiseksi ja suvaitsemattomuuden perustelemiseksi Tietyissä maissa on uskonnollisia vähemmistöjä, jotka kärsivät tänä päivänä. On kristillisiä, islamilaisia, juutalaisia, Bahrain tai muita muihin uskontoihin kuuluvia vähemmistöjä. Kaikenlaisia ihmisiä, ihmisryhmiä, jotka voivat jopa uskonnon sisälläkin kärsiä. Voi olla myös ryhmiä, jotka ovat hyvin aggressiivisia uskonnollisen monimuotoisuuden asioissa. Ja tästä tulee vaikeuksia Euroopassa. Euroopassa kunnioitamme ihmisoikeuksia, Euroopan neuvoston sopimuksia, perusvapauksia ja perusoikeuksia. Samanaikaisesti Euroopan on tehtävä yhteistyötä näiden muiden maiden kanssa kauppasuhteissa ja kehitysasioissa. On vain pohdittava, kuinka Euroopan unioni käyttää välineitä, joita sillä on. Ei niin, että se edellyttäisi muita hyväksymään oman äh, tapansa toimia kulttuurista ja poliittisesti, vaan jotta se voisi edistää sellaista ympäristöä, jossa mahdollistetaan erilaisten eh, ihmisten yhdessäelo. Ja tästä voisi olla hyötyä monissa maissa ja monien järjestelmien alla. Ulkosuhdehallinto tekee työtä tähän suuntaan. Kulttuuridiplomatia on hyvin tärkeä käsite. Tämä johtaakin kulttuurin koulutukseen, kasvatukseen, joka on kaikkein paras väline tässä. Olisikin olisi myös muistettava hyvin tärkeä käsite tässä yhteydessä, nimittäin naisten ja miesten välinen tasa-arvo. Hyvin usein tätä kysymystä hyödynnetään, kun pyritään oikeuttamaan ja perustelemaan epäoikeudenmukaisuutta, koska eihän missään tietenkään virallisesti tunnusteta suvaitsemattomuutta. Haluaisin lisätä vielä jotakin tähän, koska tämä on viimeinen puheenvuoro Euroopan parlamentissa. Jätän Euroopan parlamentin ja haluaisin nyt kiittää puhemiestä ja kollegoita. Toivon, että pääsisimme eteenpäin nopeammin demokratian tielle ja paremman tulevaisuuden tielle. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Gomes. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Alkuun saaleen toivottaa kollega Jena Kovalle hyvää tulevaisuutta. Hän on osoittanut avoimuutta ja hän on hyväksynyt meidän ryhmämme kannan. Täällä toimitaan demokraatian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteen mukaisesti. Nämä ovat meidän mielestämme universaaleja periaatteita ja niiden pitää olla kaiken yläpuolella, erityisesti Euroopan unionin ulkosuhdehallinnassa, myöskin monenvälisissä järjestöissä, kansainvälisissä sopimuksissa, kehitysyhteistyöhankkeissa ja monikulttuurillisessa maailmassa – vastavuoroinen tunnustaminen ja kulttuurien tunnustaminen ja vuoropuhelu ovat todellakin tarpeen, jotta näitä mainittuja universaaleja periaatteita voidaan jatkossakin vaalia ja että näistä periaatteista päästään yhteisymmärrykseen. Tähän Euroopan unionin toimintakin perustuu. Meidän täytyy taistella mukalaisvihamielisyyttä ja terrorismia vastaan. Tämä on Euroopan unionin keskeisimpiä haasteita. Neuvostoliiton romahtaminen ei ole päättänyt tiettyä jaksoa. Me tiedämme, että kulttuurilliset uskonnolliset eroavaisuudet, niitä käytetään hyväksi poliittisessa toiminnassa ja erojen kasvattamiseksi. Erityisesti Keski-Afrikan tasavallasta löytyy selkeä esimerkki tästä näiden uskonnollisten eroavaisuuksien takana on paljon suurempia ongelmia. Mitä me saa unohtaa on se, että ääriliikkeet ja terrorismi perustuu pitkälti fanaattiseen toimintaan. Uhreja syntyy enemmän unionin rajojen ulkopuolella kuin unionissa. Muslimi Fundamentalismi on vaatinut monia kuolon uhreja Euroopassa kuin unionin rajojen ulkopuolella. Me emme saa hyväksyä syrjintää. Paljon on puhuttu vähemmistöjen asemasta Lähi-idässä. Me tiedämme näistä raukkamaisista hyökkäyksistä näiden ryhmien ajamiseksi pois niiltä alueilta, joilla ovat asuneet vuosisatoja, mutta meidän täytyy huomioida myöskin taustatekijät, jotka ovat antaneet mahdollisuuden tämän tyyppiseen toimintaan. Ja tämä tausta aiheuttaa ongelmia myöskin muslimeille, ja tästäpä syystä uskonkin, että Euroopan unionin on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta jotta monenvälisyys voisi kukoistaa. Ennen kaikkea meidän täytyy toimia YK turvallisuusneuvoston päätelmien mukaisesti rankaisemattomuuden periaatteen valmiseksi. Edustaja, edustaja Stadler, kiitoksia. Noin vuosikymmenten ajan kristittyjä ei ole kovinkaan paljon vainottu, niin paljon kuin viime vuosien aikana. No Pakistanissa näin on käynyt Irakissa ja Syyriassa viime aikoina. Näissä maissa, erityisesti Syyriassa ja Irakissa, kokonaisia kristittyjen yhteisöjä, jotka ovat vanhimpia sellaisia maailmassa, niistä pyritään pääsemään täysin eroon. Tämä kaikki johtuu lännen huonosta politiikasta. Me olemme myöskin vastuussa asiasta. Tästä syystä pyydän, että Euroopan unioni toimisi tässä en, kristittyjen suojana eikä että suojeltaisi vain muita, vaan erityisesti kristittyjä, jotka ovat täysin suojatta, jos me emme tätä suojaa heille tarjoa. Ja sitten kohtaan 30 tässä puhutaan vastavuoroisesta mm, konditionaliteista. No aivan oikein, mutta missä tämä on? Tai tämä vastavuoroisuuden periaate, kun kyse on Turkista – Turkki ei vain ole ainoastaan kristittyä omassa maassaan, vaan se tukee murhaajia, jotka toimivat Syyrian ja Turkin rajalla. Ja siellä kokonaisia kristillis-armenialaisia kyliä siellä pyritään tuhoamaan. Eurooppa vain katsoo vierestä. Tyr- Turkki tietää, että viime vuosisadoilla siellä on toimittu kristittyjä vastaan. Ja sitten vielä kuningas Abdullahin keskuksesta. Sitä ei todellakaan pitäisi ottaa vakavasti. Next speaker is... Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Preda. Kiitoksia puhemies. Koko tämän kauden aikana olen usein puhunut näistä uskonnollisista vähemmistöistä. Olen puolustanut niitä monissa maissa, erityisesti näissä kiireellisissä päätöslauselmista, joista keskustelemme aina torstaisin. Olemme usein puhuneet väkivaltateoista, jotka ovat kohdistuneet uskonnollisia vähemmistöjä vastaan. Olivat ne sitten kristittyjä, muslimeja, juutalaisia, buddhalaisia tai bahai-yhteisön kuuluvia tähän yhteisöön kuuluvilta evättiin perusoikeudet ainoastaan siitä syystä, että he johtuvat, he li, ovat jo joidenkin uskonnollisten yhteisöjen jäseniä. Useissa maissa on myös tuhottu uskonnon harjoittamisen paikkoja. Tänään torstainakin puhutaan kristitystä Pakistanissa herjauslainsäädännön pohjalta. Me tarvitsemme johdonmukaisen toimintastrategian Euroopan unionin näihin asioihin, niin että voisimme selviytyä suvaitsemattomuuden kasvun kanssa. Olen hyvin kiitollinen Marietta Jona Kun mietinnöstä meidän Euroopan unionin ulko ulkosuhdepolitiikan rakentaminen erilaisten kulttuurien uskontojen, uskontojen maailmassa on tullut hyvin keskeiseksi. Ulkoasian valiokunnan jäsenet ovat tämän ymmärtäneet. On kuitenkin niin, että Mm, kun tästä tekstistä äänestämme, voimme palata tiettyihin perusajoituksiin ja periaatteisiin, jotka ovat erittäin selkeitä. Olen aivan yhtä mieltä kollegani Janakun kanssa siitä, että kulttuuriset ja uskonnolliset eroavaisuudet on liian usein olleet välineitä globaalisti tekosyynä vakaville ihmisoikeusrikkomuksille. Ne ovat johtaneet siihen, että konfliktit ovat yhä polarisoituneempia. Ja väkivalta on yhä enemmän Nigeriassa. Maanantaina oli hyökkäys, josta tuli paljon uhreja. 1500 henkeä menetti henkensä tämän vuoden alussa johtuen Boko Haram-ryhmän harjoittamasta väkivaltaisuudesta. Me emme voi tällaista tietenkään hyväksyä. Tarvitsemme johdonmukaista määrätietoista strategiaa ja meidän on järjestelmästi korostettava sitä, että minkä tahansa uskonnon tulkitseminen niin, että voidaan eri uskoon kuuluvia, kuuluviin kohdistaa väkivaltaa. Tämä ei ole Euroopan unionin eikä yleismaailmallisten ihmisoikeuksien mukaista. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lubcheva. Herra puhemies, minä voin tukea tätä ulkopolitiikkaan liittyvää päätöslauselmaa uskonnonvapauteen, kulttuurien monimuotoisuuteen liittyen. Me edustamme täällä kansalaisia ja meillä pitää olla yhteisiä periaatteita, joihin kansainväliset suhteemme nojautuvat. Me edustamme maita, joista löytyy erilaisia kulttuureja ja arvoja ja meidän vastuunamme on äh, sopeuttaa ulkopolitiikkaamme tähän monimuotoisuuteen. Yhtä lailla meidän on vaalittava ihmisoikeuksia ja tästäpä syystä meidän on huomioitava juuri kulttuurillinen monimuotoisuus ja eroavaisuudet. Nämä kulttuurilliset ja uskonnolliset eroavaisuudet johtavat äh, kitkaan Kyse on kuitenkin suvaitsevaisuudesta. Me emme voi hyväksyä muukalaisvihamielisyyttä ja muuta. Ne ovat meille historiasta tuttuja ilmiöitä ja meidän täytyy kertoa näistä niille, jotka kohtavat vastaavanlaisia riskejä. Tästäpä syystä ulkosuhdepolitiikkamme pitää nojautua vahvaan demokratiaan – ja halukkuuteen tehdä rakentavaa yhteistyötä ratkaisuja etsittäessä. Meidän ei tulisi lakata monimuosuuden ajamista ja demokraattisten laitosten perustamista kaikkialla maailmassa. Mitä tulee ulkosuhteisiimme, meidän työ täytyy keskittyä kes, keskeisiin alueisiin. Meidän täytyy todellakin katsoa, miten me voimme turvata kansalaisten ja ihmisten tulevaisuuden, koska se määrittelee meidän tulevaisuutemme. Monet ovat tukeneet päätöslauselma tekstiä. Meillä on Syyria ja pakolaisia. Me tiedämme, että on olemassa suuria ongelmia omassa maassani siellä. Pakolaisten määrä on kasvanut nopeasti. Ja kun katsotaan Ukrainan suuntaan, niin siellä kulttuurilliset eroavaisuudet vallitsevat, joten ongelmana on myöskin vähemmistöjen oikeuksien vaaliminen. Meidän täytyy siis pitää kiinni, lujasti kiinni eurooppalaisista kriteereistä, meidän täytyy löytää pitkän aikavälin ratkaisumalle, jotta voimme varmaistaa, että tulevaisuus on taattu sekä unionin rajojen sisäpuolella että niiden ulkopuolella. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Kiitos. Euroopan parlamentilla on merkittävä rooli ja erityiset toimivaltuudet ihmisoikeuksien puolustamisessa, syrjimättömyydessä, yhtäläisessä kohtelussa naisten ja miesten välillä, lasten oikeuksien kohdalla. Yksi tärkeimmistä oikeuksista on uskonnon vapaus, että voi vaalia kulttuurista monimuotoisuutta ja perinteitä. Nämä ovat myöskin mukana asiakirjoissamme ja myöskin vuotuisissa ihmisoikeusjulistuksissa ja päätöslauselmissa ja myöskin EUn suuntaviivoissa. Riittääkö tämä? No nyt näyttää olevan niin, että ei, koska erittäin usein niissä maissa, jotka ovat etuoikeutettuja, jotka ovat äh, allekirjoittaneet eri assosiaatio- ja kumppanuussopimuksia, jotka saavat humanitaarista tai kehitysapua tai joilla on joitakin muita yhteistyöohjelmia kanssamme. Eri monitorointijärjestöjen tietojen mukaan, esimerkiksi Open Doorsin tietojen mukaan, Pohjois-Korea on edelleen se maa, joka eniten vainoaa kristittyjä. Siellä on 100 000 kristittyä maan alla ja he ovat ikään kuin valtion vihollisia. Ja myöskin Somaliassa tilanne on huono. Huolimatta siitä, että Mogadishun hallitus kiinnittää enemmän huomiota asiaan, niin monissa paikoissa kristityn kirkon täytyy paeta maan alle. Pakistan on tässä siirtynyt toiseen suuntaan, kun ajatellaan näitä maita. Viime vuonna 90 kristittyä kuoli Peshavarin hyökkäyksessä. Keski-Afrikan tasavalta on myös maa, joka on riskaabeli. Me olemme jo puhuneet siitä, mitä siellä on tapahtunut Selen koalitio käyttää väkivaltaa kristittyjä vastaan. Samankaltainen tilanne on Syyriassa sisäinen konflikti eh, siellä johti siihen, että miljoonin ihmisten piti paeta. Mutta haluaisin mainita ne kaksi ja puoli miljoonaa aramealaista eh, vähemmistöä, jotka puhuvat eh, Jeesus Kristuksen ajan kieltä, tulevat Malulasta. He tässä ovat uhanalaisessa asemassa. Kaikkialla maailmassa 80 miljoonaa eh, kristittyä yhteisöä on vainon alla ja tämä lista kasvaa edelleen. Hiljattain me olemme kuulleet, eh, että Krimin tatarit ovat myöskin mukana tällä listalla. Kaiken dramaattisesti dramaattiset, dramaattisimmat tilanteet liittyvät siihen, että ihmiset ovat kuolleet, koska he ovat kuuluneet johonkin uskonnolliseen ryhmittymään ja tämä myöskin vaikuttaa koko kulttuuriperintöön. Kiitoksia. Seuraava puhuja on herra Hauit, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies. Nyt Euroopan parlamentti on päättämässä kauttaan ja keskitymme keskustelemaan kulttuurista, monimuotoisuudesta ja perusoikeuksista. Tämä on edelleen haaste Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Toivon, että jotkut vasemmisto-oikeuden oikeiston väliset erot ovat nyt mennettä maailmaa ja voidaan kohdassa 16 viitata kaikkiin uskontoihin Euroopan konservatiivit vastustivat eh, tämän parlamentin ihmisoikeusraporttia sitä varten, että sinne aseteltiin samalla verran talous- ja sosiaali oikeuksille painoa kuin siis siviilioikeuksille. Uskon, että huomisen äänestys osoittaa toista. Saksa ja UK kritisoivat monikulttuurisuutta, joka on käsitys, käsite, jota Euroopan unionissa pitäisi viljellä, eikä loukata sitä ECR brittikonservatiivien johdolla on pyytänyt erillistä äänestystä kohtaan seitsemän kosken kolman tuomiota. Tämä tuo häpeä maailmanlaajuiselle kampanjalle, jonka mukaan kumottaisiin tämä tuomio. Ja tämä vahingoittaa myös oman maani kunnia. Kohta 13 koskee ihmisoikeuslausuketta EUn kauppasopimuksiin. No, tämä on haaste joillekin tässä parlamentissa ja tähän sen viittaaminen on melkein mahdotonta. Ulkomailla uskonnolliseen syrjintään ja vainoon kohdistettujen toimien on voitava vahvistua. Haluaisin niin täällä on monet jäsenet puhuneet viimeisiä puheitaan. Minä olen oikein ylpeä, että olen oman, omassa ryhmässäni viisi vuotta palvellut ihmisoikeuskysymyksissä ja minulla on ollut suuri etuoikeus tehdä työtä tässä ryhmässä. Oman maani ulkoministeri otti käyttöön eettisen ulkopolitiikan, jota laajasti kritisoidaan. Minä pyrin parempaan maailmaan ja moraalius on minua ohjaava tekijä. Ei niin, että se perustuisi jollekin ideologille tai uskonnolle, vaan sille, että ollaan hyvin selkeä, että siinä, mikä on oikein, mikä on väärin. Next speaker is Miss... Kiitoksia. Seuraava edustaja Svensson, kolme minuuttia. Ja efter 50 år i politiken Herra puhemies, 50 vuotta olen ollut mukana politiikassa ja viisi vuotta täällä parlamentissa, niin täytyy kyllä sanoa, että nyt on haikea hetki koittanut, kun vielä kerran saan puheenvuoron. Olen todellakin iloinen siitä, että viimeisen viiden vuoden aikana olen saanut kuulua tähän Euroopan parlamenttiin. Täällä on käynyt selvästi ilmi, että kyse on parlamentista, joka ajaa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Hyvin usein puhumme siitä, että Euroopan pitää onnistua ja yleensä silloin viitataan talouskasvuun. Ja kunnioitan toki tällaista argumentointia, herra puhemies. Mutta jos etsitään jotain parlamentille ja edustajille tärkeää asiaa, niin se on arvojen, demokratian etsiminen ja se, että me takaamme kaikille ihmisille jonkinlaisen kunnian ja suojan, riippumatta siitä, mikä on hänen sukupuolensa tai alkuperänsä. Jokaisella ihmisellä, jokaisella yksilöllä on perusoikeuksia, joita ei saada hallituksilta, vaan se kuuluu jokaisen ihmisen perusolemukseen. Näitä oikeuksia ei saa polkea. Ja pidä paikkansa, että kristittyjä vainotaan uskonnollisista syistä. Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat ilmoittaneet, että 80 prosenttia vainotuista ovat joutuneet vainotuiksi juuri kristin uskon takia. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että me saisimme vainota muita kristityön sijaan, mutta tämä on argumentti sille, että asioista täytyy keskustella sillä me emme saa pelätä omien arvojen esittämistä. Puhun tässä mielipiteen vapaudesta ja muista. Kyse ei ole mistään monopolisoinnista, mutta meidän on kuitenkin todettava, että kyse on yhteiskunnasta, joka perustuu kristinuskoon ja sitä ei tarvitse hävetä. Meidän ei tulisi hävetä myöskään sitä, että keskustelemme asiasta, sillä näihin arvoihin kuuluu ymmärtämys ja suvaitsevaisuus muita kohtaan. Minä todellakin haluan nyt tässä viimeisessä puheenvuorossani esittää hartaimman toivomukseni. Eli meidän täytyy kunnioittaa ihmisten perusoikeuksia. Sen pitäisi olla Euroopan parlamentin toiminnan A ja O. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä. Seuraava puhuja on edustaja Zala minuutin ajan. Tehtävänämme ei ole tukea eri uskontoja, vaan meidän on tuettava uskonnon vapautta. Sekularismi ei tarkoita ateismia, se ei tarkoita, että, yks, että yhteiskuntien, se tarkoittaa, että yhteiskuntien olisi ollut sekulaareja. Valtion on valmistettava vapaus kaikille uskonnoille. Tämän, äh, siis valtion tehtävänä on varmistaa tämä ja kansalaisyhteiskunta kunnat, kunta on myös suojeltava ja ihmisten yksityisyys. Valtioiden on voitava suojella mielipiteen vapautta, eikä pidä pitää yhteyttä uskontoa parempana kuin toista. Tästä on kyse su- suvaitsevaisuudesta. Valtio pitää olla vapauden tai ei tämä pitäisi näkyä myös meidän ulkopolitiikassamme. Kaikkien uskontojen vapauden puolustaminen ja uskonnon muuttamisen vapaus on tärkeää näemme pyrkimyksiä säätää lakia tiettyjen uskonnollisten käsitteiden mukaan, kuten kristittyjen uskontojen mukaan, kuten Unkarissa. Kiitos edustaja Possel. Olemassa kaksi hirveää ilmiötä, jotka kohtavat meitä. Ensimmäinen liittyy uskonnon väärinkäyttöön ja toinen ilmiö on uskovaisten vaino ja uskonnon vapauden väärinkäyttö. No, tätä uskonnon väärinkäyttöä tapahtuu silloin, jos uskonto instrumentalisoidaan uskonnollisille tarpeille ja jos sitä käytetään väkivaltaisille, väkivaltaisiin ja terroristisiin tarkoitusperiin ja jos ihmisiä tapetaan ja vainotaan tässä. Tämä ei liity ainoastaan islamiin, vaan myöskin tämä liittyy Putiniin ja uhkaan Eurooppaa kohtaan hän on tässä nyt ikään kuin kristittyjen suojelija. Hän kuitenkin tässä on maassa murhaa ja erittäin aggressiivinen toimija, toimija ja monet tässä nyt ovat sitä mieltä, että tämä on kristittyjen suojelija, mutta meillä on myöskin muita ilmiöitä ja tämä liittyy kristittyjen ja uskonnon, uskonnollisen vainoon maailman poliittisesti. Meidän täytyy ulkopoliittisesti toimia erittäin energisesti sitä vastaan, riippumatta siitä, mistä uskonnosta on kyse, jonka uskonnonvapautta loukataan. Lissabonin sopimuksessa puhutaan uskonnollisista juurista Euroopassa. Tämä Eurooppa on hyvin monimuotoinen, mutta teidän täytyy katsoa vain katedraalia Strasbourgin keskustassa. Näette aivan selvästi, että Eurooppa on kristitty kristitty ja vanhempi sisarus on juutalaisuus. Nämä ovat Euroopan juuret. Ja maallinen valtio ei tarkoita sellaista valtiota, joka leikkaa nämä juuret pois, vaan maallinen valtio on sellainen, joka ei pakota ihmisiä tiettyyn uskoon. Tällainen on maallinen valtio, mutta 80 prosenttisesti me olemme kuitenkin kristittyjä Euroopassa. Meillä on nämä syvät kristilliset juuremme ja totta kai meillä on erityinen velvollisuus toimia tässä kaikkein vainotuimman uskontokunnan puolesta, eli kristittyjen puolesta, ilman että tässä jotkin muut jätetään huomiotta. Ja jos nyt toimimme yleensä ottaen uskonnonvapauden puolesta, niin totta kai meidän täytyy myöskin tässä toimia kristittyjen suojelevana valtana, koska kehen muuhun he voivat vedota, jos eivät meihin, ja joka todellakin puoltaa uskonnon vapautta, ei varmasti voi sanoa mitä tätä suuntaa vastaan. Koska se, joka suojelee yhtä uskontoa, suojelee kaikkia, ja joka ei kunnioita omaa uskontoaan, eikä pidä huolta omasta uskontokunnistaan, ei myöskään varmasti ymmärrä muita. Hän ei voi toimia rauhan puolesta, koska Ah, tämä uskonnollinen näppituntuma puuttuu häneltä ja meidän täytyy siitä pitää kiinni ja sitten voimme myöskin toimia uskonnonvapauden suojeluvaltana. Paljon kiitoksia herra Mirski, ei ole paikalla ja tästä syystä pyydän sitten edustaja Kellyä käyttämään puheenvuoron. Uh, Paljon kiitoksia herra puhemies. Vaikkakaan täällä ei ole hirveästi ihmisiä läsnä, niin silti aihe on meille hyvin tärkeä. Uskonnon vapaus ja kulttuurien kunnioittaminen, ne ovat tärkeitä asioita erityisesti näinä päivinä. Ihmis rotu kehittyy ja tässä yhteydessä nämä asiat ovat tärkeitä. Me olemme keskustelleet näistä asioista. Maailmanlaajuisesti epäoikeudenmukaisuutta on nähtävissä. Kuten kollega Preda totesi, tähän asiaan palataan vielä huomenna iltapäivällä. Erityisesti kristittyjen kohtaamaan epäoikeudenmukaisuuteen Pakistanissa epäoikeudenmukaisuutta maailmanlaajuisesti ovat kristityt joutuneet kohtaamaan. Ja erityisesti me omassa ryhmässämme, kuten kollega Posselt ja muu totesivat, niin meidän pitäisi tukea kristittyjä. Näin ajamme kaikkien uskontojen vapautta. Me ajamme myöskin niiden vapautta, jotka eivät usko mihinkään Jumalaan. Tämäkin on tärkeä seikka. Seuraavan parlamentaarisen viisivuotiskauden aikana toivoisin, että voisimme katsoa nykyistä politiikkaamme koskien valtioiden välisiä sopimuksia varmistaaksemme, että uskonnon vapautta voidaan vaalia näissä muissakin maissa ja että kulttuurillista monimuotoisuutta vaalitaan, naisten oikeuksia ajetaan, on todellakin skandaalinomaista, kun katsotaan, mitä maailmanlaajuisesti, miten maailmanlaajuisesti naisia kohdellaan ja miten heiltä oikeuksia evätään ja että myöskin kuolemanrangaistusta käytetään. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ja koska minulle täällä puheenvuoropyyntöjä menettelyssä ilman puhelista, haluan antaa puheenvuoron herra Kurkula sille. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää edustajia tästä keskustelusta, joka oli varsin rakentava. Tutkimme päätöslauselman sisällön koskien uskonnollisia vapauksia. Haluaisin todeta, että on tietenkin tärkeää suojella uskonnollista vapautta ja välttää väkivaltaa, joka kohdistuu uskonnollisiin yhteisöihin. Tämähän on yksi tärkeimmistä prioriteeteista ja aivan suuntaviivoja me, jotka mainitsin aikaisemmin. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Rova Aston ja neuvosto ovat useaan kertaan toistuvasti reagoineet tapauksiin, jossa uskonnollisia vapauksia oli loukattu Irakissa ja Iranissa esimerkiksi Aleksandriassa, Pakistanissa, Tunisiassa, puhumattakaan Syyrian raamasta. Se on saattanut suuriin vaikeuksiin historiallisesti merkittävä ja uskonnollisia yhteisöjä tuossa maassa. Olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä Rovajana Kuu totesi. Eurooppa ei halua syöttää muille omia kriteerejään ja arvojaan, vaan me kunnioitamme monimuotoisuutta. Monimuotoisuushan on myös tärkein Euroopan ominaisuus Euroopan sisälläkin. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä näiden kysymysten parissa. Erityisesti haluaisin osoittaa tunnustusta niille, jotka jättävät parlamentin. Erityisesti haluaisin kiittää Rova Janakuuta kaikesta siitä, jota hän on tehnyt Euroopan yhdentymisen hyväksi. Tämä, hänen panoksensa on hyvin kyllä tiedossa, enkä halua sitä tässä yksilöidä, siihen menisi liian kauan aikaa, mutta hänen on ollut todella merkittävä rooli, kun hyväksyttiin merkittävä teksti. Tarkoitan tässä asetusta, joka koskee puolueiden ja säätiöiden rahoitusta. Haluaisin todella teitä kiittää, Rova Janakuun, teidän panoksistanne viime vuosina. Uskon, että olette olleet olette todella olette neljän kertaa parlamentin jäseniä. Toivotan teille onnea tulevaisuudessa. Kiitoksia. Minä olen pyytänyt yhden päätöslausumaesityksen AFET-valiokunnalta tähän liittyen. Äh, keskustelu päättyy nyt ja äänestys äh, toimitetaan huomenna kello 12. Hyvät naiset ja herrat, seuraava asia esityslistalla on herra Schwabin mietintö, kilpailuoikeuden säännösten rikkominen. Ensimmäiseksi haluaisin pyytää herra Schwabia käyttämään puheenvuoron.